päätöslauselmaesitystä äänestyskeskustelun jälkeen. Päätämme tämän keskustelun ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Asiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Onitin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa. Haluaisin vain sanoa, että olemme aikataulusta jäljessä, joten emme salli sinisien korttien käyttöä tämän keskustelun aikana. Ja jätämme väliin myös menettely ilman puhujalistaa, jotta voimme ruveta joissa äänestämään. Erityisoloista johtuen tämän päivän äänestyksissä. Tämä on pyyntö minulta nyt teille ja nyt edustaja Kellen saa minuutiksi puheenvuoron. Pyydän, että muistatte, että olen hyvin tiukkana nyt puhajan kanssa. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Kysymys yhdestä kadonneista henkilöstä sekä Kyproksen kreikkalaisesta että Kyproksen turkkilaisesta on avoin haava perheille, jotka haluavat viimeinkin varmuuden tilanteesta, mutta myöskin haava ajatellen rauhanprosessia Kyproksella. Komitea, joka käsittelee kadonneiden ihmisten kysymyksiä, tekee hyvää työtä puhuessaan todisteen kanssa selvittääkseen hautajasijainta ja identifioidessaan uhreja. Sen täytyy päästä kaikille Kyproksen alueille, jotta se voi jatkaa työtään. Ja tämä komitea tarvitsee jatkuvaa tukea myös Euroopan unionilta sekä taloudellisesti että poliittisesti. Ja siksi en ymmärrä, miksi vasta yhdeksän jäsenvaltiota on allekirjoittanut YK yleissopimuksen, joka koskee kadonneiden henkilöiden suojaa. Jäsenvaltioiden tulisi lähettää selkeä viesti tätä vakavaa ihmisoikeusrikkomusta vastaan. Ähm, Domnul Marias, un minut. Marias, minuutti. Kiitoksia puhemies. Kadonneiden henkilöiden perheinen draama on todella järkyttänyt meitä viimeisinä vuosina. Tuhannet Kyproksen kreikkalaiset ovat olleet kadonneena 40 vuotta. Vuonna 1974 Turkin armeija hyökkäsi laittomasti Kyproksen alulle ja siellä murhattiin ihmisiä ja heitä haudattiin alueelle, joita pidettiin sotilasalueena. Näin haluttiin päästä eroon heidän jäljistään. Mutta nyt on löydetty sitten joukkohautoja. Esimerkiksi näin on Asian tapauksessa. Sehän löydettiin Donitin kylässä ja turkkilaiset yrittävät päästä eroon todisteista. YK on pääsalaisema, joka liittyy kadonneisiin henkilöihin, tuomitsee Turkin. Ja Turkin on tuomittu myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Meidän täytyy hyväksyä tämä päätösasema kadonneista henkilöistä Kyproksella. Ja vetoamme Turkin armeijaan. Wikström, yksi minuutti. Tack, Kiitos puhemies Kreikin tragediassa Sopaklein kirjoittamana 442 ennen Kristusta puhutaan siitä, miten tyttö tekee kaikkensa audatakseen veljensä. Tämä aihe on yhtä vanha kuin ihmisten elämä. Kun ajatellaan, että halutaan tehdä kaikki, jotta saadaan haudattua perheenjäsenet. Veljet, siskot, vanhemmat tekevät kaikkensa, jotta voisivat haudata rakkaansa, joiden kohtalo on ollut tuntematon vuodesta 1974. Turkin viranomaisten on huolehdittava nyt siitä, että joukkohaudat avataan niin, että niitä voidaan tutkia, voidaan tunnistaa uhrit ja ihmiset voivat vihdoin saada haudan lepoon rakkaansa ja saada itselleen rauhan. Korao. Korao, yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia puhemies. Noin 2000 kadonneen perheet ovat oikeutettuja saamaan tietää, mitä heidän läheisille on tapahtunut. Monet näistä ovat vanhoja ihmisiä ja saavat, saattavat kuolla tietämättä, mitä on tapahtunut. Meidän täytyy saada tämä tapaus päätökseen, jotta voidaan nyt siirtyä eteenpäin ja sitten siirtyä Kyproksella jälleen rauhanrakentamiseen. Kyproksella on tehty erinomaista työtä, mutta myöskin viranomaisten täytyy olla täysimittaisesti tässä mukana. EU rahoittaa tätä komiteaa, mutta Turkki ei ole mukana. EU antaa sille kuitenkin liittymistä edeltävää rahoitusta ja meidän pitää nyt painostaa Turkin hallitusta, jotta se selkeästi ottaisi kantaa tähän tapaukseen. Hadji Georgiou. Hadji Georgiou, minuutti 30 sekuntia. Piti συνάδελφοι, edo και μερικά χρόνια... Puhemies, kollegat. Kymmenet tutkijat ja kansalaiset Kyproksella ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten voitaisiin löytää nämä kadonneet ihmiset ihmiset reagoivat tällä tavalla, kun puhutaan siitä, että halutaan selvyys tapahtumiin. On ajateltava inhimillisesti ihmisten kärsimystä. Nyt on kyse siitä, että on siirretty jäännöksiä joukkohaudoista – minä olen sitä mieltä, että meidän on vaadittava, että Turkki lopettaa tällaisen skandaalin omaisen toiminnan, joka liittyy näihin joukkohautoihin. Tiedostot on avattu, jotta tutkintakomitea voi tehdä työtään. Me haluaisimme kehottaa myös neuvostoa huolehtimaan siitä, että annetaan myös taloudellista apua tämän tutkintakomitean toimintaan, jotta tämä työ voidaan helpommin toteuttaa. Tämä on tärkeää, että löydetään kaikki kuolleet Kyproksen kreikkalaiset ja turkkilaiset ja haluaisin osoittaa kunnioitusta kaikkia kyprosaisia kohtaan. On ihmis, oikeus, josta ei koskaan sanota, että kuolletta tulee kohdella kunniollisesti Antigone, Kreikan suuri antiikin sankari, jätti tämän viestin ihmisille. Tärkeää, että ihmisten täytyy tietää, missä heidän omaisensa ovat päässeet viimeisen lepoon näille paikoille pitää olla vapaa pääsi. Ihmisellä on oikeus myös tietää, miten he kuolivat. Tästä tässä päätösohjelmassa on kysymys. On olemassa vakava epäilys siitä, että näitä perusoikeuksia rikotaan asiassa. Ja siksi tämä päätösma on välttämätön. Vain tällä tavoin on mahdollista muistaa asioita. Ilman muistamista ei tulevaisuus ole mahdollinen. Ne, tämän muistuttamistyön osalta pätee lause Antigonesta. Me emme ole, me emme ole tulleet tänne vihaamaan, vaan rakastamaan. Oharus. Se on Harus, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen, sotarikos vuonna 1974, johon syyllistyi Turkin armeija Kyproksella. Se teki massamurhia, vankeja teloitettiin ja sitten heidät haudattiin joukkohautoihin vuosikaudeksi. Ja nyt tämä asia on tullut uudelleen esille, kun on löydetty joukkohautoja Oritnin kylästä ja muistakin tällä alueella. Turkin armeija on siirtänyt siviilien luita muihin paikkoihin ja ainoastaan vähän näitä jäännöksiä on löydetty. Tässä halutaan nyt edetä, jotta tiedetään, miten nämä ihmiset ovat kuolleet ja me vetoamme nyt Turkkiin, jotta se noudattaisi sääntöjä ja se ei enää siirtäisi näitä jäännöksiä joukkohaudoista ja sen pitäisi toimia niin, että voimme tutkia asiaa ja tietää, mihin nämä ihmiset ovat kuolleet. Kiitos puhemies. 40 vuotta sitten Turkki rikkoi kansainvälistä oikeutta ja miehitti osan maatani. Tällä on ollut järkyttäviä vaikutuksia Kyprokseen. Ja tässä draamassa erityisen ikävä on kadonneiden tilanne. 40 vuoden ajan nämä kansalaiset ovat olleet kadoksissa. Ja tässä on nähtävä, miten Turkki on toiminut. Ei haluta antaa tutkia tätä tilannetta. Nyt on löydetty joukko autoja, mutta ne ovat mietityllä sotilasalueelle, jolle ei päästä. Valitettavasti tässä nähdään nyt Turkin toime Turkki ei kunnioita sääntöjä. Turkki kuitenkin haluaa Euroopan unionin jäseneksi. Turkki ei kunnioita oikeuksiamme. Puhemies keskeyttää. Papadakis yksi minuutti. Mikrofon. Κύριε Πρόεδρε, το ανθρώπινο δράμα δεν ξεχωρίζει φυλέ... Puhemies. Tosiasia on, että se mitä täällä tapahtuu on, on draama, joka koskee koko ihmiskuntaa, koska on 40 vuotta Turkin harjoittamasta maahan tunkeutumisesta ja vasta nyt on mahdollista selvittää, missä harjoittavat me mietimme hiukan sitä, miltä tuntuu näiden kadonneen henkilöiden omaisista. Mietimme sitä, miten voittaisiin, miltä tuntuu, kun löytään jokin osa hänen ruumiistaan. Siksi meidän täytyy vedota Turkkiin, että se harjoittaisi täyttä yhteistyötä, jotta voidaan selvitettä näiden henkilöiden, jotka ovat Kyproksen, kreikkalaisia ja turkilaisia. Tässä ei ole tilaa poliittiselle taistelulle tärkeintä on, että kunnioitetaan kuolleita. Eurooppa ei voi sulkea silmiään poliittisista syistä. Mr. Tano. 2011 I Puhemies, vuonna 2011 olen mukana kirjoittamasta päätöslauselmaa EU-rahoittamasta komiteasta, joka toimii Kyproksella kadonneiden osalta. Tänään vedotaan asian annettiin nyt kylään joukkohaudoista 106 kansalaista, jotka brutaalisti murhattiin vuonna 1974 Turkin miehityksen osalta. Tähän hautaan on nyt puututtu. Ihmisjäännökset on tuhottu tai siirretty rikollisessa yrityksessä piilotella todistusaineistoa. Miehittävän tahon on autettava siinä, että tunnistetaan kaikki jäännökset, jotta voidaan todeta kuolin syy. Ja tämä mahdollistaa sen, että perheet – 40 vuoden jälkeen saavat päätöksen tämän, kun ovat menettäneet rakkaansa. Nyt on päästävä pohjoisosiin sotilasalueelle kaikille hauta-alueille. Puhemies keskeyttää. Anderson, yksi minuutti. Okay, thank you. Puhemies, kiitos. Monia yhtäläisyyksiä on Kyproksen ja Irlannin välillä. Kyse on saarivaltioista, jotka ovat kärsineet jaosta miehityksestä ja konflikteista. Siksi sovinto ja totuus ovat yhtä tärkeitä Kyprokselle kuin Irlannille. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt päätöksensä kadonneista ihmisistä Kyproksella ja sanoi, että Turkin viranomaiset eivät ole tutkineet tehokkaasti ja näin rikkoneet sopimuksen artiklaa 2. Samantyyppisesti brittihallitus myös jatkuvasti rikkoo artiklaa 2 suhteessa valtion tapoihin Pohjois-Irlannissa, kuten sen osallisuus kun murhattiin loistava 39-vuotias lakimies Pat Finjöken. Hänen tappamistaan on kulunut tänään 26 vuotta. Jotta sovinto saadaan aikaan Kyproksella Turkin on osoitettava, mitä kadonneille on tapahtunut, eikä saa enää syyllistyä rikolliseen toimintaan, jossa siirretään näitä ihmisjäännöksiä. Tehokkaasti on tutkittava asiaa. Kiitoksia puhemies. Joukkohautaan mahtuu paljon ruumiita, mutta kuinka syvän täytyy joukkohaudan olla, jotta voidaan haudata näiden uhrien menneisyys ja se, mitä heille on tapahtunut? Se on liian syvä. Hashan uhrit, jotka syntyivät Turkin armeijan toiminnasta. Tästä on nyt tullut kärsimys, joka on osa Kyproksen kreikkalaisten elämää. Meidän täytyy nyt toimia, vaikka aikaan kulunut näitä paljon, ja meidän täytyy tunnistaa nämä ruumiit. Meidän täytyy nyt noudattaa ihmisoikeustuomioistuimen tuomi, tuomiota, ja kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä. Arkistot pitää avata ja katsoa todistajan lausuntoja. Turkki on ehdokasvaltio ja sen täytyy nyt sitoutua näihin kysymyksiin. Muuten tämä on häpeällistä. Ei ole koskaan liian myöhäistä korjata virhettä. Ferran. Ferran. Yksi minuutti. On se Domnul Ferran, un minut. Ferran, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Nämä joukkohaudat ovat järkyttäviä. Tämä makaberi puoli operaatiosta, jota Turkki vei eteenpäin 40 vuotta sitten. Turkki oli syyllinen, mutta yli 10 vuotta kuitenkin on neuvoteltu Turkin EU-jäsenyydestä. Tämä alkoi vuonna 2005 ja Erdogania, Erdogan, Erdogan sai poskisuudelmat, kun nämä neuvottelut käynnistettiin. Nyt on enää yksi ratkaisu. Meidän täytyy keskeyttää jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Kiitos. Domnul Pol... Polčak, yksi minuutti. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já i v tomhle ruchu bych... Kiitos, puhemies. Minä haluaisin korostaa sitä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Turkki on rikkonut niiden oikeuksia, jotka menettivät läheisiään, eikä Turkki ole myöskään antanut korvauksia sen mukaiseksi, mukaisesti, mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vaati. Tämä on skandaali, sillä tämä maa on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeuksien yleissopimuksen. Turkki ei myöskään tunnusta Kyprosta eikä suostu maksamaan korvauksia uhreille. Minusta Euroopan unionin Euroopan unioni maksaa riittävästi Turkille jotta se voisi jotta Turkki pystyisi maksamaan välittömästi rahaa tai suoraan. Tjatskivit, minuutti. Panie przewodniczący, panie i panowie, w wyniku walk we... Kiitoksia, puhemies. Kyproksen kreikalaisten ja Kyproksen turkkilaisten konfliktilla on pitkä historia. 2000 henkeä katosi ja kadonneiden henkilöiden komitea yrittää nyt saada selville, mitä näille henkilöille tapahtui. Turkkilaiset surmasivat lähes 100 siviiliä vuonna 1974 ja kansainvälinen tuomioistuin on todennut, että Turkki on vastuussa, mutta Turkki ei tee kuitenkaan yhteistyötä eikä paljasta niitä paikkoja, joista näitä jäännöksiä saattaa löytyä. Meidän täytyy vedota niihin, jotka voisivat auttaa kyproslaisia saamaan tämä dramaattinen konflikti päätökseen, koska heidän läheisensä ja omaisensa ovat vielä elossa ja haluaisivat sitten haudata nämä henkilöt. Meidän täytyy ottaa tähän kantaa ja kummankin puolen pitää tehdä yhteistyötä. Kirsi yksi minuutti. η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 Puhemies. Turkin miehitys 74 on sinänsä jo vakava kansainvälisen oikeuden rikkomus. Mutta ihmisoikeustuomioistuin on nyt ottanut kantaa tähän rikkomukseen, johon liittyy sota rikoksia, kuten Kyproksen kreikkalaisten murhat. Nämä ihmiset ovat olleet kadonneina jo 40 vuoden ajan. Näitä rikoksia ei ole tunnustettu. Turkin puoli yrittää jatkuvasti peitellä näitä tapahtumia. Ja nyt on löydetty asiasta joukko hautoja, mutta nämä hautajäännökset on nyt siirretty toisaalle. Tämä on todella häpeällistä. myös keskeyttää. James Kaava, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Kiitos, herra puhemies. Ei voi olla suurempia inhimillisiä traumia kuin se, että tiedä mihin läheiset on haudattu. Komitea, joka luotiin 44 vuotta sitten selvittämään kadonneiden ihmisten tapauksessa on onnistunut löytämään 586 tapausta kummastakin Kyproksen yhteisöstä, sukulaisia, ystäviä ja yhteisöjä, joka 1443 kyproslaista kummastakin osasta saarta. Heidän olisi aika lähestyä tästä traagista kysymystä uudella tavalla. Minusta Kyproksen täytyy kulkea Etelä-Afrikan osoittamaa tietä sillä, miten se vapautuu apartheidista niin, että saadaan aikaan riippumaton totuuskomitea on tärkeä pyrkiä selvittämään tilanne, kun on näin monia uhreja, joiden kohtaan on epäselvä. Tavalliset diplomaattiset kanavat eivät, niitä voidaan käyttää, mutta täytyy pyrkiä löytämään vastauksia. Herra Fundulis, yksi minuutti. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Hyvät kollegat. Kreikan kielellä on kirjoitettu jotain kirjata tässä minun kädessäni, mutta kyse on isistä, pojista, lapsista, lapsenlapsista ja kyse on asian asukkaista, jotka sitten joutuivat turkkilaisten joukkojen barbarian kohteeksi. Heidät teloitettiin kylmäverisesti ja kuukausien aikana kaikki ihmiset eivät enää palanneet kotinsa ja Turkin joukot ovat syyllistyneet sotarikoksiin Kyproksella. Heitä ei ole tähän mennessä rankaistu ja turkkilaiset eivät ole edes kunnioittaneet näitä kuolleita uhreja. Heidät on heitetty kaivoihin, jäte, kaatupaikoille, joukkohautoihin. Ja vuonna 2009 näitä luita löydettiin ja siellä on vahvistettu nämä tiedot. Kiitos. Komission jäsen, teillä on puheenvuoro, mutta ennen kuin näin teille puheenvuoron, haluaisin vedota kollegoihin salissa että he olisivat hiljaa, niin että voisimme kuulla, mitä komissiosena on sanottavana. Kiitos puhemies. Korkea edustaja varapuheenjohtaja Federica Mogherini on pyytänyt minua välittämään seuraavan viestin hänen puolestaan. Euroopan komissio on tietoinen inhimillistä kysymyksistä, jotka liittyvät näihin traagisiin tapahtumiin – 63, 64 ja 74 koko Kyproksen saaren kansalaisten osalta. Avoimet kysymykset, erityisesti ne, jotka liittyvät kadonneisiin henkilöihin, johtavat siihen, että yhteiset eivät voi jättää kysymystä taakseen. Näille perheille on ratkaisevan tärkeää tietää, mitä heidän rakkailleen on tapahtunut. Tästä syystä komissio on täysin sitoutunut tukemaan YK kadonneiden henkilöiden komitean työtä. Kadonneiden henkilöiden komitean työ on tärkeää ja pyrkii helpottamaan kadonneiden ihmisten perheiden tilannetta. Se on osoittautunut hyväksi toimeksi, jolla lisätään luottamusta molempien kyproslaisten yhteisöjen välillä. Ja näin voidaan myös vaikuttaa sovinnon puolesta Kyproksella. Euroopan unioni on tällä hetkellä keskeisin rahoittaja. Kaiken kaikkiaan vuodesta 2006 14,7 miljoonaa euroa. Sitä hallinnoidaan kollegani Korina Kretsun toimesta. Euroopan unioni on sitoutunut edelleen tukemaan tämän komitean toimintaa ja 2,5 lisää miljoonaa euroa on varattu vuonna 2015 tänä vuonna siis. Halusimme myös kiittää kiittää Euroopan parlamenttia, joka vuosien ajan on mahdollistanut lisärahoituksen tälle komitealle. Tässä yhteydessä haluaisin henkilökohtaisesti kiitellä Paneudis Dimitria Kasulidista, Kampteja, Pusutilia, samoin kuin nykyjäseniä, Heikki Teohadus ja Georgio. Komissio on samaa mieltä siitä, että enemmän pitäisi voida tehdä kaikkien osapuolten osalta, jotta voidaan selvittää kaikkien kadonneiden kohtalo. Samanaikaisesti työ muuttuu vaikeammaksi, kun lisätiedon saaminen – on hankalaa. Mahdollisiin hautoihin on yhä vaikeampi päästä käsiksi. Siksi on tärkeää, että kadonneiden ihmisten komitea saa mahdollisuuden tutustua kaikkiin paikkoihin, myös sotilasalueisiin. EU kannustaa jatkuvasti Turkkia hyväksymään tämän arvon jäsenet kadonneet ihmiset on humanitaarinen kysymys. Tämä, kuten monet muut kysymykset, osoittaa, miten tärkeää on oikeudenmukainen, kattava, kestävä sopu Kyproksen kreikkalaisen, kyproksen turkkilaisen yhteisön välillä. EU on antanut voimakkaan tukensa Kyproksen neuvotteluille YK on sipien suojissa – Olemme valmiita tukemaan YK erityislähettilään Espenbert Aiken ponnisteluita. Nyt on tarpeen löytää sopiva ratkaisu ja tukea molempia yhteisöjä. Kiitos oikein paljon. Kiitos komission jäsen. Olen saanut seitsemän päätösohjelman esitystä. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys tapahtuu välittömästi. Înainte de a trece la votare am o... Ennen kuin siirrymme äänestyksi, minulla on pyyntö rouva Forenzalta GUE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuten tuli esille myöskin eilisessä keskustelussa, niin 300 ihmistä kuoli Lampedusan edustalla. Tämä on jälleen yksi katastrofi Välimerellä.